Chers collègues, je vous propose de... Hyvät kollegat, aloittakaamme työt. Tässä nyt olemme siirtymässä kohtaan 11. Meillä on kyseessä ensimmäinen keskustelumme puheenjohtaja Mikke Volin kanssa. Hän on työllisyyskomitean puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, teillä on tämä tehtävänne ollut vuoden alusta asti ja olen hyvin iloinen, että voin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Minä haluaisin säännönmukaisesti käydä teidän kanssanne keskustelua Emkossa. Ja se on juuri se syy, miksi me e, olemme Bruno Kokein, teidän edeltäjänne kutsuneet joukkoomme viime vuonna. Ja viime maaliskuussa meillä myöskin oli keskustelut teidän kumppaninne kanssa, jos näin voin sanoa, ja aiheena oli sitten sosiaalinen suojelu, siis sosiaalisen suojelun osastolta teidän komiteastanne. Tässä on nyt kuitenkin aika uusi käytäntö, joka on alkamassa, emmekä me kovin hyvin tunne niitä tehtäviä ja sitä roolia, jota MK komitealla on. Me kuitenkin tiedämme, että on kyseessä työkalupakki. Ja tällainen äh, instanssi, josta tulee ehdotuksia ja komissiolta ja kysymykset, jotka ovat käsiteltävänä äh, myöskin neuvostossa ministereiden joukossa – Jäsenvaltiothan eh, valmistelevat sitten näitä päätöksiä omien kokemustensa pohjalta. Ehkä te voitte kertoa meille siitä, miten te toimitte ja miten, miten kaikki tämä, eh, minkälaisia keskusteluja EMKossa käydään. Mehän tiedämme, että tällä hetkellä parlamentissa – Eh, puhutaan talouden ohjaus- ja rakenteesta. Me olemme antaneet siitä mietintömme. Ja on myöskin monia muita asioita, joita tekin käsittelette. Ja näin minä kehotankin teitä kertomaan, että missä vaiheessa keskustelut ovat, jotta se auttaisi meitäkin omassa työssämme eteenpäin. Well, thank you very much, chair and... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minäkin toivon, että tästä tulee jatkuva prosessi. Tähän mennessä tänä vuonna sanoisin nyt, että ensimmäinen tam- helmikuuta oli ensimmäinen kokous ja sen jälkeen on tapahtunut jo paljon. Lyhyesti sanottuna tähän mennessä on saatu aikaan seuraavaa. Vuosittainen kasvu, kysely, laadittiin ja yhteinen työllisyys, raportti hyväksyttiin tuolla työllisyys- ja sosiaaliasian neuvostossa. Se liittyy 148 artiklaan perustamissopimuksessa niin, että voimme toimia nyt sitten tässä neuvoston kanssa yhteistyössä. Ja sen jälkeen olemme seuranneet aika läheisesti kesäkuun työllisyysneuvoston parissa. Sehän lähestyy ja tähän liittyy kaksi pääosa-aluetta. Yksi niistä on hyvin uusi. Se on tällainen suoritusseuranta tai tulosseuranta, jossa seurataan läheisesti jäsenvaltioiden suoriutumista ja EU 2020 strategian tavoitteita. Ja viime viikolla sitten saimme loppuun jäsenvaltioiden välisen vertaisarvioinnin kansallisissa uudistusohjelmissa. Ja sitten kesäkuussa tuon paketin loppuun saattaminen kattaa maakohtaiset suositukset. Ja jälleen tekstiä on mahdollisuus muokata vielä ennen kuin työllisyys- ja sosiaaliasianneuvosto sen lopullisesti hyväksyy. Huomauttaisin, että tämä sosiaalisen suojelun komitea on sellainen taho, jonka kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Puhun aika useinkin Lorisin kanssa. Ja siellä on suoritettu oma maakohtainen katsaus kansallisten uudistusohjelmien suhteen koordinaatiomenetelmän puitteissa. Se tapahtui aivan meidän kokouksemme kanssa kylkikyljessä ihan peräjälkeen siis. Ja yhä enemmän teemme yhteistyötä talouspolitiikkakomitean kanssa, joka kuuluu 2020 strategian mukaiseen toimintaan. Taloushallinnon jätän kuitenkin tämän valiokunnan huoleksi ja muiden, jotka ovat siitä erityisesti vastuussa. Ja erityisesti työstämme suositusosiota, koska jotkut koskevat työllisyyttä makrotasolla, mutta kuten tiedätte, niin nämä kaksi liittyvät toisiinsa aika läheisesti, erityisesti poliittisesti ja talouden elpymisen suhteen. Ja sitten kun päästään ansaitulle kesälomalle ja sen jälkeen, niin syksyllä työstetään vielä jotakin uuttakin, eli tällainen temaattinen valvonta toimenpidekokonaisuus, jossa analysoidaan huolellisesti osittain sitä, mitä on noussut esiin kansallisissa uudistusohjelmissa haasteina esimerkiksi vanhemmat työntekijät ja naisten osallistuminen. Ja tarkastelemme myöskin sellaisia aiheita, jotka liittyvät ECOFINin toimintaan läheisesti, esimerkiksi rahoituskannusteet ja rahoituskannustimien puute tai tällaiset rahoitusta eh, haittaavat tekijät. Ja sitten EPSKossa syyskuussa asia käsitellään loppuun ja syksyllä sitten koko sykli käynnistyy uudestaan. No, nyt voisin ottaa hyvin kysymyksiäkin tai kommentteja, jos tämä teille sopii. Thank you for this, uh... Kiitoksia tästä esityksestä. Minä ymmärrän, että se käsitys, joka meillä on asioista sen jälkeen, kun te otitte virkanne vastaan, niin on juuri sellainen, että seuranta miten tämä eurooppalainen ohjausjakso liittyy kuhunkin sektoriin niistä kysymyksistä, jotka teidän esityslistallanne ovat. Nämä suuntaviivat työllisyyspuolella, niin ne ovat sellaiset, että ne ovat nyt liitteessä kolme tässä kasvupuolen paperissa. Ehkä te kerrotte meille, että tarkoittaako tämä sitä, että nyt tällä hetkellä eri Euroopan lainsäädäntösektoreilla – joita nyt te tarkastelette, niin ovatko ne siinä mukana? Ja tässä vaiheessa kollegat voivat asiaan osallistua. Mitä kansallisiin uudistusohjelmiin tulee, koska nykyään meillä on nyt ensimmäinen vuosi menossa – Ja kuvittelen, että ryhmä, jota te johdatte, käsittelee kaikkien jäsenvaltioiden ohjelmia. Olisi ehkä kiinnostavaa jäsenten varmistua siitä, että minkälainen käsitys teillä on näistä asiakirjoista, jotka teille toimitettiin jäseniltä? Onko teillä ajatus siitä, että miten nämä toimitetut asiakirjat, niin mikä niissä on uutta, mitä tulee näihin uudistuksiin ja miten te teette yhteistyötä komission kanssa, miten te teette komission pääsihteeristön kanssa mm, työtä näiden asioiden sovittamisessa työllisyyspuolella? Ja myös kuinka te arvioitte aikataulu mielessä tätä prosessia ja sen sisältöä? Mitä aikataulun tulee, uskoisin ymmärtäneeni, että on hyvin tärkeää arvioida kansallisia uudistusohjelmia, mutta aika oli, aikataulu oli todella tiukka. Miten te arvioisitte tätä, onko tämä vain muodollista? Vai onko tarkoitus vaikuttaa näihin sääntöihin? Ja sitten sisällöstä. Nythän on monenlaisia kasvuskenaarioita tarkasteltavana ja monenlaista kritiikkiä on esitetty esimerkiksi eläköitymisiästä, palkan suuruudesta ja usein näistä puhutaan työelämän rakennemuutoksina. Onko se sellainen asia, että EMKossa siitä keskustellaan? ja miten siitä keskustellaan. Ehkä te voitte vastata tähän kysymykseen ensin ja sitten aloitamme keskustelun muiden kollegoiden kanssa. Yes, thank you. Kiitos. Minä yritän vastata näin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti, mutta jätän sitten myös aikaa muille kysymyksille. Ensinnäkin nämä maatutkimukset prosessin puolesta. Ne tehdään siis työpajoittain. Jäsenvaltiot on jaettu ryhmiin ja ne tapaavat sitten ennen kuin kaikki tulevat yhteen ja keskustelevat tuloksista. Yksi maa nimetään keskustelun vetäjäksi ja muut sitten jättävät tälle maalle lyhyen arvioinnin – ja komissio tekee sitten saman asian, eli saadaan kahdenlaisia arvioita sekä komissiolta että jäsenvaltioiden puolelta. Ja sitten tarkastellaan, että ovatko löydökset yhdenmukaisia. Erojakin varmasti on, kuten hyvin voi odottaa. Täällä keskustelulle annetaan mahdollisimman paljon aikaa. Tänä vuonna paine ei kuitenkaan kohdistunut siihen, Tämä on ensimmäinen vuosi tämän Eurooppa 2020 strategian alla ja ensimmäinen vuosi näille kansallisille uudistusohjelmille. Ja siksi tahti on ollut aika kova ja monet jäsenvaltiot katsovat jo aika pitkälle tulevaisuuteen, jopa vuosikymmenen päähän. Ja siksi tämä ohjelma ei ole niinkään etupainotteinen mitä termiä tässä nyt on paljon käytetty. Mutta piakkoin, piakkoin varmasti sitten kerromme ministereille näistä haasteista ja siitä, mitä pitää tehdä, minkälaisia johtopäätöksiä vetää jo tässä vaiheessa. Tämä on yksi syy siihen, miksi syksyllä käytiin läpi tämä temaattinen valvontajakso. Sillä tavoin päästään syvemmälle eri teemoihin. Se tehdään maakohtaisesti. Ja sillä tavoin varmasti saadaan tarkasteltua myös tätä eläkeijän nostamista, työurien pidentämistä ja monia muitakin aiheita. Emme tarkastele ainoastaan taloudellisia kannustimia tai verokannustimia, vaan kaikenlaisia muitakin, esimerkiksi työnantajien tukemista – Aikataulun puolesta voisi todeta jo varhaisessa vaiheessa, että tuo suositusten tekovaihe on se, johon kohdistuu eniten paineita. Sen on tarkoitus valmistua 7. kesäkuudetta ja työllisyysasioiden puolesta 17 kuudetta. Ja tuosta jos miinustetaan sitten pyhät ja viikonloput, niin siihen ei paljon aikaa meille jää ja se asettaa paineita kaikille komissiolle, jäsenvaltioille ja neuvoston kokouksille myös ja myös puheenjohtajavaltiolle. Toivoisin, että tänä vuonna tätä asiaa voidaan myös käydä läpi ja katsoa, voidaanko tilannetta ja prosessia parantaa. Tulevina vuosina näitä asioita käydään varmasti vielä läpi ja niihin saadaan virallisempi ja ikään kuin vahvempi lähestymistapa aikaan ja myös kriittisempää keskustelua voidaan kuulla tulevina vuosina. Ei vielä tänä ensimmäisenä vuonna. Vielä on liian varhaista sanoa mitään. Merci, Monsieur Sirkas. Kiitos sitten, herra Sirkas. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Bulli, por su información. Paljon kiitoksia puheenjohtajalle ja herra Bullille antamissani tiedoista. Ihan vain rohkaistakseni yleistä ajattelua ja ihan rehellisyyden nimissä täytyy sanoa näin alkajaiseksi, että minä olen hieman skeptinen joidenkin asioiden suhteen, mihin viitasitte, tulen Espanjasta, jossa 50 prosenttia nuorista on työttömänä. Satoja tuhansia istuu aloillaan, kaduilla ja toreilla ja osoittavat mieltään. Ja sellaiset vastaukset, mitä Brysselistä tulee, eivät pelkästään teidän komiteasta, vaan parlamentilta ja komissiolta ovat kovinkin kaukana näiden ihmisten päivittäisestä elämästä ja sen myrskyistä. Ja he kysyvät, että miksi juuri he ja heidän työpaikkansa joutuvat sopeutumaan tähän hulluun tilanteeseen, joka on johtanut talous- ja rahoituskriisiin. Herra Voli, te olette komitean puheenjohtaja. Tämä on sellainen komitea, jonne tulee paljon asiantuntijoita, jotka ovat aika kaukana politiikasta monesti, mutta eikö tämä nyt ole hieman liian yleinpalttisen byrokraattinen ja hallinnollinen toimenpide, koska minun maanikaltaiset maat pyytävät konkreettisia toimenpiteitä sellaisiin päivänpolttaviin kysymyksiin, jotka täytyy saada ratkaistua. Sitten toisaalta muista neuvoston ryhmistä, ECOFINista ja muualta näyttää olevan paljon painetta ja näyttää siltä, että EU on kyllä ryhtynyt toimenpiteisiin sellaisia tahoja suhteen, jotka eivät kunnioita asetettuja tavoitteita ja mittareita. No kuitenkin sitten voimme nähdä, että poliittisia voimia kyllä on sijoitettu paljonkin maiden johtajien ja poliittisten puolueiden taholta. Ja mietinpä tässä nyt, että onko meidän kentällämme myöskin luvassa jonkinlaista symmetristä toimintaa. Ihmisten oikeustyöhön pitäisi olla sellainen asia, jota kunnioitetaan ja tarkastellaan neuvostossa aivan samalla tavalla ja yhtä merkittävässä asemassa kuin esimerkiksi sijoittautumisoikeutta. Ja haluaisin tietää myös, teettekö teidän komiteassanne mitään sellaista työtä tai aiotteko tehdä, jolla pyrit, pyritte vaikuttamaan näiden sopeuttamisohjelmien aikaansaamiin ongelmiin esimerkiksi työllisyydessä ja helpottamaan niitä niin, että päästäisiin esimerkiksi julkisen velan aiheuttaman, aiheuttamien ongelmien, ongelmien niskan päälle. Ja haluaisin tietää, onko olemassa minkäänlaista sellaista tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin näiden säästö- ja sopeuttamistoimien vaikutuksia. Um, Kiitos. Laajempi vastaus tähän hyvin laajaan kysymykseen, eli siihen, että tekeekö työllisyyskomitea mitään tällaisia arviointeja näistä säästötoimista, säästöpaketeista tai sopeutumispaketeista. Vastaus on yksinkertaisesti ei. Mielestäni se johtuu siitä, että vastuu paketeista on valtiovarainministeriöillä. Kuitenkin, kuten jo sanoin, pyrimme nyt läheisempään yhteistyöhön talouspoliittisen komitean kanssa. Teen yhteistyötä heidän puheenjohtajansa kanssa ja katsomme, minkälaista laajempaa yhteistyötä voimme tehdä. Ja nämä asiat nousevat esiin myös näissä maakohtaisissa tutkimuksissa, eli niihin kyllä kiinnitetään huomiota tietenkin budjettitaustaa vasten. Emme suinkaan tuomitse mitään tai ketään vielä tässä vaiheessa. Nyt tarkastelemme työllisyysvaikutuksia ja työllisyysneuvoston kanssa 17. kesäkuuta otamme esiin ne toimet, joita nyt nopeasti tarvitaan työllisyyden parantamiseksi ja teemme yhteistyötä myös sosiaalisen suojelun komitean kanssa, sillä, sillä on oma arviointinsa näistä kansallisista uudistusohjelmista, joilla se pyrkii varmistamaan, että ihmiset, ihmisiä ei jätetä heitteille näiden säästötoimenpiteiden seurauksena. Euroopan laajuisesti ja, ennen, ja että ennen lamaa tapahtunut kasvu ei välttämättä parantanut kaikkien tilannetta Euroopassa. Sekin pitää muistaa. Meillä on siis tällainen kolmitahoinen lähestymistapa. En kuitenkaan väitä, että se on välttämättä sellainen kuin te ehkä odotitte – muutakin työtä totta kai tehdään kaikilla tasoilla ja tahoilla koko ajan. En ole eri mieltä sen kanssa, mitä te sanoitte. Toivoisin, että Espanjan hallitus ja Espanjan kansalaisetkaan eivät tässä nyt odottele työllisyyskomitean toimia, vaan tekevät omia asioitaan, omaa työntään ja tarkastelevat asioita, työllisyyskomitea toimii Euroopan tasolla, enkä haluaisi väittää täällä kenellekään, että sen työnä olisi nyt suunnitella uudestaan tai mitenkään laatia uudestaan jäsenvaltioiden politiikkoja. Yritämme kuitenkin olla avuksi. Minä olen tehnyt tätä työtä yli kymmenen vuotta ja olen nähnyt suuria kehitysaskeleita vuodesta 1997. Silloin ne saivat alkunsa Luxemburgin prosessista, kun aktiivisia toimenpiteitä lisättiin, osallistumista lisättiin ja kuten te tässä vihjasitte, tulokset eivät sitten kuitenkaan viime vuoden loppuun mennessä olleet sellaisia kuin ehkä olisimme kaikki halunneet koordinaatio ja yhteistyö totta kai tuottaa jonkinlaisia tuloksia, mutta se ei pysty vastaamaan kaikkeen. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Robert Bauer. Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Meillä on edessämme se tilanne, että kasvua tapahtuu ilman, että työllisyys lisääntyisi. Oletteko te tai te siellä työryhmässä puuttuneet niihin tendensseihin, jotka liittyvät rakenteelliseen työttömyyteen? Mitä siellä tapahtuu? Onko jotakin uutisia kerrottavana tai näkyviä tendenssejä, työllisyyden rakenteen suhteen. Toinen kysymykseni koski siis sitä, kuinka Euroopan sosiaalirahasto voisi tehdä työtänsä paremmin niin, että se voisi parantaa työllisyyttä vaikuttavammin. Yes, thank you. Sorry, um, not to... Kiitos. En haluaisi olla töykeä, mutta Haluaisin vielä herra Sirkasille sanoa, että se asia, minkä te otitte esiin näistä työllisyyskomitean toimista, niin muistuttaisin vielä, että meillä on rooli näiden kansallisten suositusten antamisessa. Sitten vastaus edustaja Baurille. En puutu nyt tähän Euroopan sosiaalirahastoasiaan, koska meillä on toinen komitea, jossa asiantuntijat käsittelevät tätä asiaa me totta kai olemme yhteistyössä heidän kanssaan ja selvittelemme sitä, miten Euroopan sosiaalirahasto voi pitkällä aikavälillä auttaa, mutta rahaston kehittämiseen en lähde kommentoimaan toimenkuvani, niin ei siihen anna mahdollisuutta. Mutta työllisyyden lisääntyminen, tai pikemminkin se, että se ei lisäänny, vaikka kasvua tapahtuu, se kuuluu työllisyyskomitean toimialaan ja siitä johtopäätöksiä pitää tehdä. Meillä on tällä viikolla tapaamiset torstaina ja perjantaina ja toisessa niistä puhumme erityisesti siitä, mitä työllisyysministeriöt voivat tehdä sen lisäksi, että pyritään takaamaan työvoiman saatavuus ja että myös pitkäaikaistyöttömyyteen puututtaisiin ja että työttömyysprosenttia saataisiin alemmaksi. Nämä kaikki ovat tietenkin vakavia haasteita tällä hetkellä, mutta samaan aikaan katsomme myös tosiaan tätä työvoiman saatavuutta, siihen liittyviä haasteita ja asioita, joita työttömien hyväksi voidaan tehdä, joita ei ehkä vielä ole tehty ja toivottavasti ne vastaukset sitten sisällytetään työllisyysneuvostolle annettavan raporttiin, josta puhuin aiemmin. Keskustelemme näissä tapaamisissa varmasti myös työajoista, kuten tietänette. Tällä hetkellä taipumuksena on se, että yritykset haluavat käyttää enemmän osa-aikaisia työntekijöitä, lyhyempää työaikaa. Se on asia, joka nousee keskusteluissa nyt komiteassa esiin. Euh, Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Revenir sur euh, minä haluaisin palata niihin asioihin puheenvuorossanne, jotka liittyvät tähän prosessiin. Belgian puheenjohtajakaudella me hätkähdimme sitä, miten Belgia mobilisoi asioita. EPSKolla on indikaattoreita – joita käytetään ECOFINin kanssa. Ja tiedämme e, teidän edeltäjänne kautta, että EPSKolla on koko joukko luotettavia hyödyllisiä indikaattoreita. Miten tämä työ on edennyt? Mitä te tiedätte siitä? Ja sitten toisaalta, mitä te voisitte kertoa, te olette asiantuntijakomiteassa EPSKossa, ja kun raportti julkaistiin, niin hyvin paljon kritiikkiä tuli, erityisesti sosiaalipuolen sisällön kohdalla. Ja juuri sitä kritisoitiin, että miten kierretään näitä työmarkkinaneuvottelujen velvoitteita. Ja voisitteko kertoa tästä? Um, yes, um... Niin, kyllä. Kysymys näistä indikaattoreista – niin olen tietysti samaa mieltä siitä, mitä Bruno olisi sanonut teille. Ja aikaisemmin mainitsinkin jo aivan lyhyesti tämän suoritusseuranta tutkimuksen, joka esitellään tällä viikolla juurikin EPSCO-neuvostossa 17. kesäkuuta. Ja tämä juurikin perustuu indikaattoreihin ja lista on pitkä, tämä indikaattorilista. Me olemme ottaneet sieltä esille ne tärkeimmät, jotka kertovat e- meille eniten päähaasteista, joita jäsenvaltiolla tällä hetkellä on. Ja tämä on merkittävä osa arviointikehystä, joka on yhteiskäytössä sosiaalisuojelukomitean kanssa. Toisessa kysymyksessä ne koskien tätä vuosittaista kasvus, kasvukyselyä, niin voisin todeta, että me reagoimme jälkikäteen Meillä on tässä äh, työllisyysraportissa rooli. Me voimme vielä sitä muuttaa. Mutta tämä temaattinen valvonta on hyvin tärkeä. Sehän laatii raportin syyskuun työllisyys- ja sosiaalipoliittisen neuvoston kokoukseen. No, se ilman muuta julkaistaan ennen vuosikasvuraportin tai tutkimuksen julkaisua, ennen kuin siis komissio suorittaa kokonaisarvionsa. Joten tämä on yhden tason yritys asettaa tietynlainen työjärjestys työllisyys- ja sosiaaliasioiden edistämiseksi ennen kuin komission paketti tulee ulos uunista. Ja sen rinnalla ja ohella toivoisin, en tiedä onko tästä vielä päätetty täysin, mutta sosiaalisuojelun komitea laatisi raportin myös tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, erityisesti liittyen köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Jos tämä menee hyvin, niin sosiaali- ja työllisyysneuvoston pitäisi olla ensimmäisenä tarkastelemassa sitä. Ja sen pitäisi sanoa sitten sanansa työllisyydestä ja työllisyyden sosiaalisista ulottuvuuksista ja laajemmistakin yhteyksistä. Petite question euh, complémentaire puisqu'on a le temps. Euh, d'une part, euh, est-ce que parce que dans les dans les textes niin, näissä lainsäädäntöteksteissä eh, ja niistä, mitä me käsittelemme tässä valiokunnassamme, niin tietenkin nämä liittyvät tähän mandaattiin. Ja meillä on ollut hyvin paljon keskusteluja asiasta jo aikaisemminkin. Ja olemme työmarkkinajärjestöjen kanssa keskustelleet, nehän yrittävät päästä sopuun tästä direktiivistä. Onko teillä EMKossa ollut esillä Eh, vai onko tämä koko prosessissanne liian aikaista? Odotatteko te komission näkemystä tästä asiasta ennen kuin itse annatte lausuntonne? No sitten tässä taloushallinnon kuudessa ohjausjärjestelmässä, niin eh, sekin on asia, josta hyvin paljon keskustellaan, niin on, on nämä rangaistukset, eh, sanktiot pitäisikö olla sellaisia sanktioita, että jäsenvaltioille annettavien varojen määrä supistetaan nimenomaan niitä, jotka tulevat rakennerahastoista, rahastoista, erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta. Oletteko tästä puhuneet ja jos niin mitä? Onko jotain tulosta syntynyt? Yes, thank you. And I should apologize. You Kiitos. Niin, tehän puhuitte jo tästä työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta aiemmin ja en tainnut siihen silloin vastata. Pahoittelen, nyt voin yrittää, yrittää käsitellä myös sitä asiaa. Me emme keskustele lainsäädännöstä. Työllisyyskomitealla ei ole siinä mitään osaa. Se on pysyvien edustajien ja, ja työryhmien asia neuvostossa – työllisyyskomitean rooli määritellään artiklassa 148. Se perustuu aiempaan Luxemburgin prosessiin ja nyt meidän tehtävänämme on tuottaa tietoja ja tarkkailla Euroopan työllisyysstrategian toteutumista ja, ja sen kehittymistä. Sen lisäksi, että teemme yhteistyötä sosiaalisen suojelun komitean kanssa ja olemme lisänneet nyt kontaktejamme myös työmarkkinaosapuoliin tapaamme heitä virallisissa merkeissä kolmisen kertaa tänä vuonna. Ensin keskusteltiin yhteisestä työllisyysraportista, sitten he saavat sanoa sanansa myös näihin kansallisiin uudistusohjelmiin ja sitten vielä ennen joulukuun työllisyys- ja sosiaalipoliittista neuvostoa keskustelemme vielä yhdessä, eli heiltä tulee palautetta koko tähän prosessiin ja myös näihin vuosittaisiin kasvututkimuksiin. Katsomme nyt, kuinka se prosessi sujuu, mitä siitä voidaan oppia, mutta periaatteessa meillä ei ole roolia lainsäädännöllisten ehdotusten laatimisessa lainkaan. Sitten talouden hallinnasta. Täällä otettiin jälleen esiin Euroopan sosiaalirahasto ja sen rahoituksen ehdollisuus. Sitä hallitsee sen oma tekninen komitea. Täällä kuitenkin mainittiin, että pitää katsoa uudestaan se, kuinka pitkälle työllisyyskomitea voi tarjota neuvoja työtä varmasti rakennetaan jo jossakin määrin uudestaan, tulevaisuudessa. Keskustelemme siitä komission kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Erittäin hyvää, että teidän vierailunne täällä toi jotakin uutta teidän omaan ohjelmaanne meidän valiokunnastamme ajatuksia. Koska täällä nyt ei näytä mitään kysymyksiä olevan, niin minä kiitän teitä ja sitten me tapaamme uudestaan meidän on tarkoitus tavata säännöllisesti. Älkäkää sitten yhtään epäröikö, jos jossakin vaiheessa tehän olette neuvoston palveluksessa, mutta jos teille tulee sellainen tunne, että pitää selventää näitä töitä meillekin, ja jos teidän mielestänne on hyödyllistä, niin toivotan teille tervetulleeksi tapaamaan tämän valiokunnan jäseniä koska me voimme jatkaa keskustelua tämän tyyppisesti. Kiitos. Très bien. Euh, notre... Niin, sitten kun me päätimme tämän osion vähän aikaisemmin kuin oli suunniteltu, niin meillä on kohta 12 seuraavana ja esittelijämme Regina Bastos on paikalla. Minä annan nyt hänelle puheenvuoron, jotta hän voi kertoa mietinnöstään. Tässä on nyt yksi tärkeimpiä aloitteita, joka koskee meitä, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma. Agenda for New Skills and Jobs. Rova Bastos, te saatte nyt puheenvuoron esitelläksenne mietintönne. Tässä meillä on vastuuvaliokunta kyseessä. Meillä on kuitenkin ITRE, Regi, KULT ja FAM-valiokunnat, jotka antavat lausuntonsa. Olkaa hyvä. Merci, eh, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Presentar o projeto relatório nesta... Tämä mietintöluonnos tästä tärkeästä aiheesta, joka koskee uusia, uutta osaamista ja työpaikkoja tässä kriisitilanteessa. On minulle suuri kunnia. Työllisyystilanne on hyvin vakava. 23 miljoonaa työtöntä on Euroopan unionissa Eurostatin mukaan maaliskuulta. Nuorisotyöttömyys on 21 prosentin luokkaa ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa koko ajan. Tällainen tilanne on tietenkin sellainen, että se vaikuttaa vakavasti koko järjestelmän kestävyyteen, erityisesti sosiaaliturvan osalta, ja se aiheuttaa kaksi perusongelmaa. Ensinnäkin työpaikkojen luominen ja toiseksi vaikeus löytää asianmukaisilla taidoilla varustettuja henkilöitä täyttämään työpaikat. Ja Euroopan komissio tässä tilanteessa on äh, nyt sitten julkaissut tiedonantonsa uusista taidoista ja työllisyydestä, joka esiteltiin äh, Strasbourgissa marraskuussa viime vuonna. Tällä, tässä agendassa äh, on selkeä yhteys 2020-strategiaan, eli älykkääseen ja kestävään kasvuun, ja kaikkiin näihin eufemismeihin, joita olemme kuulleet. Ja se on komission panos pyrkimykseen 75 prosentin työllisyysasteen aikaansaamiseksi 20-64-vuotiaiden joukossa 2020 vuoteen mennessä. Euroopan komission arviointi tuottaa kolme johtopäätöstä. Keski- ja pitkällä aikavälillä on mahdollisuus lisätä työttömyyttä työllisyyttä ja sekä uusien työpaikkojen luomisen, luomisen osalta että korvaavien toimenpiteiden osalta myöskin terveydenhuolto ja yleensäkin palvelusektorilla on luvassa uusia työpaikkoja. Ja asianmukaisten tutkintojen merkitys kasvaa kaikissa ammateissa tulevaisuudessa entisestään, eli tarvitsemme asianmukaista ja parempaa koulutusta ja parempia pätevyyksiä. Ja on välttämätöntä, että myöskin pitkällä aikavälillä mukautetaan paremmin pätevyyksien kysyntä ja tarjonta toisiinsa. Komission ehdotuksessa on tämän kaltainen oikean suuntainen ajatus. Siinä analysoidaan kattavasti EUn tarpeet ja välttämättömyys tietyillä neljällä prioriteettialalla. Ensinnäkin työmarkkinoiden joustavuus ja kannustimet ja myöskin tärkeämmät kan, ja tärkeimmät, voimakkaampaa tutkimusta työllisyysalalla. Tässä kontekstissa ehdotuksessani haluan asettaa tällaisen tai hahmotella tällaisen ensimmäisen pohjarakenteen tehtäville toimenpiteille. Tiedämme, että on olemassa erilaisia rajoitteita. Esittelijä ei voi mennä pidemmälle kuin tässä ensimmäisessä vaiheessa on mahdollista. Mietintö siis hahmottelee kaikkein tärkeimmät toimenpidelinjat, eli sen, että pätevää työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Tähän on puututtava. Täytyy muistaa, että 2006-2020 välillä korkean taitotason vaativia työpaikkoja on 25-31 prosenttiin. Eli keskimääräinen pätevöitymistaso nousee huomattavasti. Ja sitten meillä on työpaikkoja, jotka vaativat vähän pätevyyksiä. Se, pääs, se vähenee 26-18 prosenttiin samalla aikavälillä. On mahdollisuus, että on olemassa 6 miljoonaa työpaikkaa 2060. ja se tarkoittaa 19,6 miljoonaa yhtä, uutta työpaikkaa ja suuri osa tulee työmarkkinoiden uudistuksesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on välttämätöntä sopeuttaa rakenteemme, taloudelliset rakenteemme ja koulutusrakenteemme näihin haasteisiin. Mietinnössä keskitytään myöskin siirtolaisuuteen sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolelta tulevaan. Se vaikuttaa yhä enemmän aktiivisen väestön kokoonpanoon. On välttämätöntä myöskin valmistautua vihreään talouteen siirtymiseen. Se vaikuttaa hyvin merkittävästi työ, työllisyyteen, erityisesti energiasektorilla ja myöskin jätteen ja veden käsittelyssä, liikenteessä, maataloudessa ja metsätaloudessa. Eli näihin haasteisiin on vastattava. Kestävä ja ekologinen talous on saatava aikaiseksi siten, että valmistetaan työvoimaamme siihen, että heillä olisi uusia pätevyyksiä. Luvassa on uusia tuotteita, joiden valmistamiseen tarvitaan työntekijöitä, joilla on asianmukaiset pätevyydet. Toinen haaste, joka mainitaan mietinnössä, koskee nuorisotyyttömyyttä on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta koulupudokkuutta voitaisiin vähentää 2020 strategian mukaisesti. Työntekijöiden liikkuvuus on myös yksi haaste, ja keskitymme tässä välttämättömyyteen tunnustaa pätevyydet, ammatilliset pätevyydet, jotta liikkuvuus helpottuisi. Ja erityinen haaste on taloussektori jolla syntyy paljon työpaikkoja. Itse asiassa suurin työpaikkojen tarjoaja on taloussektori. Ja pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat apua. apua ei pelkästään lainoitustoiminnassa, vaan myöskin investointitoiminnassa tulevaisuuteen. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin investoida yhteistyöhön koulutuskeskusten kanssa koulutettujen työntekijöiden aikaansaamiseksi ja myöskin elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Uskoisin, että tässä olen nyt nostanut tärkeimmät asiakohdat esille mietinnöstäni tai mietintöluonnoksesta. Ja luotan kaikkien yhteistyöhön tämän mietinnön loppuun saattamiseksi. 15. kesäkuuta on jo suunniteltu sosia- työmarkkinaosapuolten kuulemistilaisuus ja sieltä saadaan varmasti merkittäviä ajatuksia ja panosta monipuolisen vision aikaansaamiseksi, jotta saataisiin kokonaiskuva siitä, minkälaisia osa-alueita tähän asiaan liittyy. Odotan myöskin kahden muun valiokunnan lausuntoja, joilla, joilla on sellainen vielä laadittavanaan. Kiitoksia Äh, Monsieur Serkas. Ensin edustaja Serkas ja sitten Rova Schlöter. Presidenta, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijä tulee tänne nyt hetkenä minä hyvänsä. Hän on nyt toisessa kokouksessa, mutta sillä välin haluaisin esittää hänen puolestaan muutaman kommentin. Ensinnäkin Haluaisin kiittää Regina Bastosta tästä mietintöluonnoksesta. Meistä se on hyvin tärkeä asiakirja. Siinä otetaan huomioon ne uudet mahdollisuudet, joita meistä tämä uusi lippulaiva-aloite nyt tarjoaa. Olemme tehneet paljon töitä tämän asiakirjan kanssa, koska se on meistä tärkeä, kuten jo sanoin. Se on itse asiassa aivan olennainen kun pyritään valmistautumaan tulevaisuuteen. Meidän pitää pystyä luomaan uusia työpaikkoja, kehittämään uusia taitoja ja pätevyyksiä. Se on välttämätöntä, jos tarkastelee EU-maiden teollisuuden ja työpaikkojen rakennetta. Sieltä tulee poistumaan paljon työpaikkoja ja siksi uudistuminen on välttämätöntä. Uudistukset ovat totta kai monimutkaisia, mutta ottaisin esiin tässä kuitenkin kolme asiaa, joihin me haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota tässä ensimmäisessä luonnoksessa. Olemme hiukan skeptisiä, mitä tulee tähän joustoturva-asiaan. Se löytyy kohdasta kuusi. Asioiden yksinkertaistamiseksi meidän ryhmämme olisi valmis tarkastelemaan joustoturvaa, mutta pitää ymmärtää, että sitä on käytetty hyvin kehittyneissä maissa ja se vaatii valtavasti investointeja ja kykyä näihin investointeihin maissa, joissa ongelmat eivät ole, ole samanlaisia kuin ehkä joissakin toisissa EU-maissa. Eli siksi tämä joustoturvamalli ei samanlaisena sovi joka paikkaan. Toisissa maissa voitaisiin ehkä katsoa julkista rahoitusta ja ottaa huomioon myös joidenkin maiden hyvin korkea työttömyys. En tiedä, voiko tätä jostoturvan mallia sinänsä toistaa, kopioida maasta toiseen, koska jokainen maa ja kaikki maat eivät pysty tasapainottamaan työpaikkojen turvallisuutta ja joustavuutta keskenään. Tämä pitäisi tekstissä tuoda esiin Meistä joustoturvaa ei pitäisi mainita näin absoluuttisin sanakääntein kuin se nyt siinä on. Se ei ole mikään yleismaailmallinen lääke jo, ja ratkaisu joka pulmaan. Se toimii tietyissä tapauksissa, mutta yleensä tarvitaan maakohtaisempia ratkaisuja. Sitten budjettikuri, sitä tarvitaan, mutta se ei auta meitä pääsemään tässä eteenpäin. Meidän pitää totta kai kunnioittaa budjettikuria, mutta sitä ei voi soveltaa julkisen sektorin juokseviin kuluihin. Pitäisikö sitä pitää samana kuin investointeja julkiselle sektorille? Monissa maissa tulee kasvattaa työttömyyttä ja saman aikaan koko talouden kokoa. Ja tämä nykyinen luonnos on nyt hiukan yksipuolinen, siinä keskitytään liikaa budjettikuriin, vaikka se on minusta tärkeä asia – mutta silti sillä ei pystytä käynnistämään talouksia uudestaan. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja Regina nosti tämän jo esiin. Meidän ryhmäämme kiinnostaa koulutus, koulutusasiat ja myös yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Ja ne pitää mainita tässä, koska niitä ei voi jättää markkinoiden päätettäväksi ja säädettäväksi. Kaikilla pitää olla pääsy koulutukseen, tarvitaan julkisin varoin tarjottavaa koulutusta, yhden, yhdenvertaisuutta ja tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille. Tämä ei ole mikään mitä sana helinää tässä asiakirjassa. Tähän tarvitaan julkista rahaa, sillä ne ihmiset, joilla ei ole rahaa nyt koulutukseen, ei heillä ole sitä tulevaisuudessakaan, ja siksi tähän tarvitaan lisää rahoitusta. Meillä olisi tähän muutama idea, jotka varmasti täydentäisivät hyvin tätä asiakirjaa. Ja, dank. Um... Kiitoksia. Minun täytyy nyt äh, tässä kohdin Sir, Sir Kossille antaa ihan tunnustusta. Hän on monessa kohdin oikeassa. Silloin kun komissio tätä tiedonantoa suunnitteli, niin siinä vaiheessa minä toivoin, että tämä tiedonanto liittyisi siihen, mitä me teemme Euroopan parlamentissa, kun me katsomme, miten tämä uusi kestävä talous liittyy työn tekemismahdollisuuksiin. Toivoin, että tämä, tässä tiedon annossa siihen puututtaisiin, että asiantuntijat tätä käsittelisivät komissiossa. Mutta nyt kun me katsomme tätä tiedonantoa, niin komissio on lähtenyt aivan toiselta kannalta. Se puhuu joustavista työmarkkinoista, eikä oikein voida tästä päätellä, että pyritäänkö tässä purkamaan työlainsäädäntöä. Tämä tiedonanto liittyy sellaiseen tilanteeseen, joka ei liity mitenkään näihin meidän odotuksimme siihen, mitä ihmiset odottavat työelämältä. Ajattelen tässä juuri nyt Espanjaa ja siitä, sitä, miten nuoret siellä reagoivat, eli minkälaista tämä uusi työllistämispolitiikka on. Eli siis komissio ei mitenkään puutu näihin asioihin. Eli minä olen iloinen siitä, että esittelijä New Skills for New Jobs on ottanut tämän esille. Ja meidänhän on mietittävä sitä, että missä jatkokoulutuksen tarvetta on. Mitä meidän täytyy tehdä, että me voisimme vastata näihin uuden talouden haasteisiin ja koulutustarpeisiin? Minun mielestäni se on nimenomaan painopiste työssämme. Tämän pitäisi vielä tulla tarkemmin, voimakkaammin esiin tässä tekstissä. Mitä tarkoittaa koulutus ja jousto mietinnössä, jossa käsitellään vihreitä työpaikkoja? Me olemme keskustelleet siitä, että uusien sektoreiden pitää olla hyvin joustavia – ja suhtautua joustavasti jatkokoulutukseen. Ja se on hyvin tärkeää, mutta sitten on toisia aloja, joita on käsitelty muissa mietinnöissä, jossa on esimerkiksi kysymyksessä työoikeus ja muut tärkeät asiat, jotka parlamentille tärkeät asiat. Meidän täytyy uusia painopistealueita olla ja meidän täytyy käsitellä keskustelussa sellaisia asioita, joista meillä täällä parlamentissa on jo päätöksiä. Toinen asia on sitten se, että minkälaisia työmahdollisuuksia ja koulutusmahdollisuuksia meillä on tarjottavana nuorisolle. Nuoriso on Madridin kaduilla. E, meidän täytyy antaa heille vastaus, koska meillä on vastaus. Ja siihen suuntaan pitäisi mennä hyvin luovasti olisi toimittava. Tserkas on aivan oikeassa siinä, että pitää katsoa, minkälaisia investointeja pitää tehdä. Ja jos me yhdessä näitä investointitarpeita voimme hoitaa sekä työnantajan eh, markkinoiden että valtioiden kanssa ja järjestöjen kanssa, niin silloin ehkä ekologisesti saamme sellaisia ratkaisuja, joita voimme hyödyntää. koulutus, jatkokoulutus ja työllistyminen. Sen täytyy, näiden täytyy aina olla näiden asioiden täällä mietinnössä keskeisellä sijalla. On tehtävä analyysejä ja on vielä katsottava tarkemmin, minkälaisia ehdotuksia täällä tarvitaan. Kiitos. Madame Morin, puis Madame Lina. Rova Moran Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää Regina Bastosta tästä hienosta työstä, jota hän on tehnyt ja josta tänään täällä keskustelemme. Elisabeth Schröder hän juuri sanoi, että täällä varmasti pystytään korjaamaan komission ottamaa linjaa erityisesti mitä tulee tähän joustoturva-asiaan ja myös Eurooppa 2020-strategian esiin nostamiin asioihin, uusiin työpaikkoihin. Regina Bastos tässä jo otti esiin niitä suuria haasteita, joita meillä on edessämme erityisesti työttömyys ja nuorisotyöttömyys mutta myös työpaikkojen, uusien työpaikkojen luominen uusilla aloilla ja nyt vielä entisestään laman jälkeen uusien työpaikkojen luominen on tärkeää nyt erityisesti globalisaation aikana. Minä haluaisin tuoda esiin muutaman seikan, jotka vaikuttavat minusta erityisen tärkeiltä. Ensimmäinen liittyy työttömyyden vastaiseen taisteluun ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen. Tästä Alessandro Serkas jo tästä, puhui jo tästä hetki sitten. Nykyään ne maat, joissa nuorisotyöttömyys on pysynyt parhaiten hallinnassa, ovat niitä maita, joissa koulutuksella menee hyvin, nuoret ovat akateemisesti koulutettuja, nuoret saavat harjoitteluja työpaikkoja yrityksissä. Olen samaa mieltä Regina Bastoksen kanssa tästä asiasta, mutta haluaisin korostaa sitä, että tämä työharjoittelu tai työssäoppiminen ei ole ainoastaan niille nuorille, jotka eivät pääse korkeakoulutukseen yliopistoihin, se on aivan valtavan tärkeä oppimisen malli myös korkeakoulutetuille. Lääkäreiden koulutukseen kuuluu tällais, tällainen osa, kuten itse tiedän. Ja siksi pitää muistaa se, minkälaisia eroja akateemisen koulutuksen välillä ja esimerkiksi työpaikoissa tapahtuvalla oppimisella on, ja se pitää tuoda paremmin esiin. Meillä on tästä tietoa 27 jäsenvaltiosta. Tämä on myös asia, jota on nyt paljon nostettu esiin, ja meidänkin tulee sitä tehdä ettei käy kuten esimerkiksi nyt Espanjassa, jossa nuorisotyöttömyys nuorista 44-45 prosenttia on työttöminä ja siksi koulutusasioihin tulee kiinnittää huomiota. Toinen asia, jonka halusin tässä tuoda esiin, on se, että yrityksissä tapahtuvalle koulutukselle ei ole nyt olemassa yhtä mallia. Meidän tulisi lisätä tutorointia. Sillä tavoin nuoria voitaisiin kouluttaa yrityksissä, jotka ovat siellä oppimassa. Tämä ei tarkoita sitä, tämä tarkoittaa sitä, että heille määrätään tuutori, joka osaa työn, jota nuori on tullut opettelemaan ja samalla kouluttaa nuorta siitä. Kyse on kuitenkin myös pedagogisesta osaamisesta, jota näiltä tuutoreilta tulee löytyä. Tästä syystä e, tästä syystä näitä tuutoreita yrityksissä pitää kouluttaa. Heille tulee tarjota koulutusta jokaisessa jäsenmaassa ja tällä tavoin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja ammatillista kautta. Nämä ovat sellaisia ratkaisuja, joita minä lähtisin tässä tarjoamaan, koska ne ovat tehokkaita. Ja sitten vielä kolmas ehdotus tai asia, jonka nostaisin esiin. Uudet taidot, uudet työpaikat, kaikki ovat tästä samaa mieltä. Kohdassa yhdeksän puhutaan erittäin tärkeästä asiasta, tulevista tulevasta osaamisen kysynnästä, tulevista tarpeista. Kaikilla aloilla tulee keskittyä nyt tähän asiaan ja miettiä sitä, minkälaisia uusia pätevyystarpeita jokaisessa ammatissa tulevaisuudessa on. Ja siksi ehdottaisin, että tätä työtä tehtäisiin tehokkaasti ja huolellisesti ala kerrallaan tarkasteltaisiin, minkälaisia pätevyyksiä tarvitaan, jotta Eurooppa voi näyttää tietä kohti näitä uusia työpaikkoja jokaisella alalla, jotta koulutus vastaisi sitten tulevaisuuden tarpeisiin. Tässä nämä kolme ehdotusta, jotka halusin eh, tehdä ja toivottavasti tässä työssä onnistumme. Kiitos puheenjohtaja. Rovalin. Um, Kiitoksia. Anteeksi, että Marin Hagen ei päässyt paikalle huonovointisuuden takia, mutta en puhu hänen puolestaan tässä mietinnössä erityisesti. Mutta minusta kyseessä on erinomainen mietintö. Se rakentuu komission hyvälle mm, mm, raportille mielestäni. Ja tietyt asiat on otettu siellä oikein hyvin esille. Esimerkiksi täällä harjoittelusta puhutaan ja pyydetään eh, tuottamaan lisää työpaikkoja. Minä aina ajattelen näiden harjoittelijoiden kohdalla, että he eivät oikeastaan ikään kuin tarvitsisi mitään ja he eivät mene siitä mihinkään eteenpäin, joten on hyvin tärkeää äh, tähdentää, että me harjoitutamme nuoria tai ihmisiä työpaikkoja varten, ei niin, että heitä harjoitetaan ja sitten he pysyvät työttöminä sen jälkeen. Sitten kun puhutaan äh, pätevyyksen vastavuoroisesta tunnustamisesta, niin ilolla huomaan, että haluatte laajentaa sitä tietyillä aloille EUn ulkopuolellekin, koska mielestäni on hyvin tärkeää, että jotkut henkilöt EUn puolella tarvitsevat samankaltaista vastavuoroista tutkintojen tunnustamista kuin täällä EUssakin. Hyvä, että otit tämän esille. No sitten opiskelu ja terveydenhuoltotuki liittyy Thomas Mannin aktiiviseen ikääntymiseen liittyvistä asioista ja myöskin pitkäaikaishoidosta. Ja tästä esitämmekin tarkistuksen. Ja sitten jos katsotaan harjoittelua hoitoalalle ja kuinka tällaiset pätevyydet voitaisiin tunnustaa. Tuohon haluaisimme vielä lisätä jotakin, mutta kiitoksia jo siitä, mitä olette ottaneet esille. Mainitsette myös joustoturvan, niin ja siihen viitattiin täällä aikaise, aikaisemminkin. Minusta siinä on järkeä, mutta huomaan, että toteatte täällä, että joustoturva ei yksin kriisiä saa menemään ohi. Tässä täytyy ottaa huomioon erityisesti epäedullisessa asemassa olevat, olemat ryhmät, esimerkiksi vammaiset ja vanhemmat henkilöt, esimerkiksi vammaisten valtavirtaistaminen on tärkeä kysymys. Ehkä tätä voitaisiin viedä pidemmällekin tätä valtavirtaistamiskysymystä kattaen kaikki ne yhtälön ulkopuolelle jäävät henkilöt, oli kyseessä sitten vanhemmat henkilöt taikka, taikka eri sukupuoliset henkilöt taikka muuta tällaista. Mutta sukupuolten välisestä, välisestä tasa-arvosta ette sanoa niinkään paljon kuin yleensä täällä valiokunnassa, eli kyseessä on myös työelämän ja ö, perheelämän yhteensovittaminen ja tavoitteena olisi todellakin naisten saaminen työmarkkinoille suuremmissa määrin. Minä vastustan yleensä tätä valtavirtaistamispolitiikkaa silloin, kun siitä puhutaan naisten asiana sen sijaan, että se nähtäisiin koko perheen sekä naisten että miesten asiana. Tämä on vältetty hyvin menestyksekkäästi puhumalla siitä, että naiset ja miehet osallistuvat työmarkkinoille. Mutta minun mielestäni joka tapauksessa tämä on äärimmäisen hyvä mietintö. Joitakin tarkistuksia siihen tulen esittämään, mutta arvostan sitä, mitä olette jo tähän missä tehneet. Marion Harkinilla on aika paljon kommentteja myös sekä myöskin varjoesittelijöille. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten sitten minä annankin puheenvuoron komission edustajalle. On kysy Chaba Ferzelille, joka edustaa tätä poliittista yksikköä. Ehkä te kerrotte, missä nyt ollaan menossa sen suhteen, että miten tämä aloite on pantu täytäntöön ja minkälaisia keskusteluja on käyty jäsenvaltioiden kanssa siitä, että kuinka ne aikovat tämän aloitteen ottaa omakseen. Kiitos. Aivan eh, nopeasti minä haluaisin kertoa siitä, missä täytäntöönpano on nyt menossa. Te tiedätte, että tämä aloite on tullut ähm, eh, siihen, että 75 prosenttia ihmisistä pitäisi olla työllistettynä ja tämä on ollutkin yksi prioriteeteista työmarkkina-asioissa. Tässä käytetään joustoturvaa sillä tavalla, että osaaminen ja työt eh, vastaisivat toisiaan ja että työpaikkoja saataisiin luotua lisää. Meillä on 13 avain tointa. Ja tässä on kolmikanta keskusteluissa sosiaalisella foorumilla näitä asioita käsitetty, käsitelty. On kysymyksessä lippulaivahanke, jonka myötä otetaan ja mukaan, mukaan tämän joustoturvapolitiikan toimeenpanon ja tämän aloitteen täytäntöönpanon. Ja tämä mm, mm, mm, kokous pidettiin 10-11. maaliskuuta tänä, tänä vuonna ja me keskustelimme agendalla olevista painopistealueista. Tilaisuus onnistui hyvin ja me saimme hyvin paljon palautetta työmarkkinaosapuolilta ja myöskin jäsenvaltioilta näiden ehdotusten suhteen tällaisesta tapahtumasta tulee vuosittainen jatkossa. Toinen eh, tärkeä turvaan liittyvä tapahtuma on näiden eh, sidosryhmien tapaaminen. Ja meillä eh, on ollut tässä tiedonannossa tämäkin mukana. Tämä mm, sidosryhmien kokous on 14.11. ja siihen osallistuvat sidosryhmät eri maista, työ, työmarkkinaosapuolista ja myöskin Euroopan parlamentin puolelta osallistutaan. Siksi tämä mietintö on hyvin tärkeä meille ja me toivomme, että se on ajoissa valmis ja tällä tavalla se vaikuttaa näihin keskusteluihin, joita asioista käydään ja siitä, kuinka joustoturva käsitteenä kehittyy. Koulutuspääosastolla on myöskin käsitelty elinikäistä oppimista ja siitä tulee raportti julkaistavaksi tässä pikapuoliin kesä heinäkuussa. En osaa sen tarkemmin sanoa, koska se tulee olemaan, mutta kuitenkin pian. Muita aloitteita sitten on myös vireillä ja niitä on ajateltu toteutettavaksi ensi vuonna. European Skills Panorama on tällainen. Mitä tulee työpaikkojen luomiseen, me tulemme ehdottamaan tiettyjä perusperiaatteita, jotka ovat edellytyksiä työpaikkojen luomiselle – tällaista on suunniteltu jolle, johonkin kohtaan ensi vuodelle. Eli pähkinän kuoressa tämä on se, missä nyt ollaan menossa ja me odotamme innolla mietintöänne. Kiitoksia. Kiitos paljon näistä selvennyksistä. Ja sitten minä annankin esittelijälle puheenvuoron. Paljon puhemies Täytyy tunnustaa, että arvostin kollegoiden puheenvuoroja eri puolueryhmittymistä tässä ensimmäisessä ajatusten vaihdossa. Minusta kyseessä on hyvin äh, järkevä matemaattinen toimenpide tällä arvoituksellisella kaudella, jolla täytyy valmistautua tulevan, tuleviin suuriin haasteisiin taloudessa. Huomiot olivat oikein hyödyllisiä, niissä keskityttiin aivan peruskysymyksiin, eli tahtoon antaa Euroopalle kasvun ja taloudellisen elpymisen sysäys yritysten kautta, jotka ovat työpaikkojen luonnissa avainasemassa ja antamalla mahdollisuus myöskin kansalaisille tulevaisuuden näkyviä, näkymiä koulutuksen kautta, jonka myötä päästään käsiksi parempiin työpaikkoihin ja tulevais- parempiin tulevaisuuden näkyviin, näkymiin. Nämä ovat sellaisia ajatuksia, jotka ovat eurooppalaisen kulttuurimme ja sosiaalimallimme linjojen mukaisia ja jotka valaisevat myös huolenaiheitamme jotka liittyvät siihen, että haluamme olla etulinjassa maailman taloudessa. Ja haluamme saada aikaan sen luomalla sellaiset olosuhteet, jotka hyödyntävät kansalaisia. No sitten joustoturvasta lausuttiin varoituksen sanoja siten, että ne täytyy, se täytyy aina mukauttaa paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Tämähän itse asiassa antoi minulle innoituksen tämän mietinnön laatimiseen, eli halutaanko nyt seurata sitten työmarkkinoiden tarpeita, joille on annettava dynaamisia vastauksia. Ei voida polkea paikallaan. Päivittäin tilanne muuttuu silmiemme alla, mutta samanaikaisesti tätä dynamiikkaa täytyy mukauttaa kansallisiin ja alueellisiin vaatimuksiin ja todellisuuksiin. Eli minkäänlaista yhden koon ratkaisua ei ole olemassa. Koulutukseen on kiinnitettävä huomiota ja myöskin kouluttajien koulutukseen. Ja kysymys, joka koskee kysymyksen ja tarjonnan, ja kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseen on tärkeä aihealue niin ikään. Ja toivon, kuten Serkas, Elisabeth Mohash ja Terri Lin ja monet muutkin kollegat täällä toivat esille, että tämä mietintö saisi nauttia asianmukaisen tarkistuksen parannusvaikutuksesta. Niiden avulla voidaan valmistautua sellaiseen vaiheeseen, jossa joudutaan kohtaamaan merkittäviä haasteita, mutta se toisaalta myös innoittaa meitä taistelemaan esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kaltaisiin kaltaisia ilmiöitä vastaan. Niin tässä todella otettiin tämä joustoturvakysymys, joka on aina poleminen ja odotan tässä tapahtuman lähempää käsittelyä kollegoiden kanssa. Ja uskoisin, että 15. kesäkuuta kuulemistapahtuma on hyvin tärkeä, jotta saisimme kuulla myöskin muita näkökulmia asiaan. Ja pyydänkin, että kaikki tulisivat sinne paikalle. Ja jotta voisitte muodostaa sen perusteella myöskin rakentavia kannanottoja, kuten olette täälläkin tehneet. Kiitoksia. Euh, Kiitos äh, esittelijälle. Todellakin me järjestämme 15.6. tämän kuulemisen, jossa on myöskin työmarkkinajärjestöt mukana. Minä muistutan vaan näistä tarkistusten jättämisen määräajoista. Se on jo aikaisemmin 7.6. Olemme suunnitelleet eh, katsovamme niitä 12-13.6 ja me otamme huomioon, meidän täytyy sitten kompromissien kautta ottaa mukaan se, mitä me kuulemisessa saamme uutta 15.6. Tässä oli tämä kohta esityslistalla ja me siirrymme kohtaan 14. Tässä me annamme puheenvuoron Trajan Ugurreanuun on kysymyksessä meidän eh, toimivaltamme kuuluva mietintö, joka koskee työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä Euroopan unionissa. Olkaa hyvä esittelijä. 157 tarkistusta on nyt yhdistetty kompromissiesityksiksi. Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä on siis kyse työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä, kuten tekin äsken sanoitte. Yhteistyö tässä asiassa on ollut hyvää ja kiitän, kiitän heitä siitä, siitä jo tässä vaiheessa. Nyt tässä yritän käydä lyhyesti läpi ne kompromissit, joihin olemme päätyneet ja aloitan ensimmäisistä kompromisseista. Ne rakentuvat niiden aiheiden ympärille, joita ei vieläkään tarpeeksi käsitellä liikkuvuusasioista puhuttaessa. Nostaisin tässä esiin konkreettisten keinojen puutteen. Tämä mainitaan myös komission tiedonannossa – Siksi parlamentti tulee nostaa tämä asia nyt esiin. Se on signaali siitä, että nyt on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja konkreettisia toimia todella tarvitaan. Toinen näihin kompromisseihin A ja B liittyvä asia on sitten se, että maasta toiseen liikkuvien työntekijöiden oikeudet on pystyttävä takaamaan – sen verran ajattelisin tässä ääneen, että äänestysoikeus esimerkiksi on tässä erittäin tärkeässä asemassa EUn alueella olevien työntekijöiden täytyy tuntea kuuluvansa unioniin. Eikä niin, että kun muuttaa maasta toiseen, ei voi toteuttaa kansalaisvelvollisuuttaan. Kompromissitarkistus c keskustelu oli erittäin vilkasta, siitä keskusteltiin ehkäpä eniten. Siihen liittyy pari asiaa, jotka kannattaa tässä tuoda esiin. Ensinnäkin se, että kyseessä on eri lainsäädännöllisten puitekehysten ristiriitaisuus työllisyysasioissa, kun otetaan huomioon se, että tällaisia eroja kansallisissa lainsäädännöissä on. Minä katsoin, että tässä tulisi noudattaa tätä työehtosopimusperiaatetta. Ja toisekseen oikeudenmukaisten sääntöjen takaaminen on erittäin tärkeää kilpailun edistämiseksi niin, ettei kilpailu vääristy ja että uusia työpaikkoja saadaan luotua myös siirtolaistyöntekijöille. Sen takaa se periaate, että työpaikka, joka vaatii samantasoisia taitoja ja pätevyyksiä ja koulutusta, sen pitäisi olla kaikkien työntekijöiden haettavissa ja saavutettavissa alkuperästä ja alkuperämaasta riippumatta. Minkälaista palkka- palkkojen dumppausta tai sosiaalista dumppausta ei tässä voi sallia. Kompromissi d -ssä. Siinä puhutaan erityisen kiistanalaisesta ongelmasta, nimittäin äh, siirtolaistyöntekijöiden oikeuksista terveydenhuoltoon. Tässä olemme pyrkineet tuomaan tähän asiaan jonkinlaista selvyyttä. Vastaanottaja maas, maalla pitäisi olla pääsy potilastietoihin myös alkuperäismaassa, eikä, eikä minkälaisia vaikeuksia tietojen saatavuudessa saisi olla. Saman aikaan kuitenkin otimme huomioon myös sen, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat erilaisia eri maissa – eikä tämän mietinnön alaan ja laajuuteen kuulu nyt väittää, että terveydenhuoltojärjestelmät olisi yhdenmukaistettava tai että niiden olisi oltava aivan tasan samanlaisia. Sitten kompromissi E. Siinä käsitellään työvoiman liikkuvuutta ja sitä, että pyritään takaamaan, että, että liikkuvuudella on myönteisiä vaikutuksia. Tässä haluamme sanoa sen, että liikkuvuus on hyvä asia. Se on etu EUn talouksille. On kuitenkin olemassa tutkimuksia, joissa korostetaan nimenomaan näitä myönteisiä vaikutuksia, mutta myös sitten negatiivisia vaikutuksia, joita liikkuvuudella voi olla jonkun jäsenvaltion taloudelle. Olemme samaa mieltä siitä, että nyt täytyy keskittyä näihin etuihin. Ne tunnetaan laajasti mutta samaan aikaan myös sitten näihin haittoihin, joita ei välttämättä tunneta yhtä laajasti, eikä niitä oteta huomioon. Tähän on löydettävä hyvä tasapaino. Sillä tavoin saamme tilanteesta tarkemman kuvan ja voimme vetää oikeat johtopäätökset, nimittäin ne, että työntekijöiden liikkuvuudesta aiheutuvat edut ovat suurempia kuin haitat. Kompromisseissa F ja G käsitellään tärkeän tiedon saatavuutta. Työntekijöillä on oltava pääsy esimerkiksi EURES-verkostoon. Palveluiden laatu on myös tärkeää. kompromississa H. Se ei itse asiassa ollut lainkaan kiistanalainen. Siinä todetaan, että liikkuvuutta ei tulisi pitää vain nuorten työntekijöiden yksinoikeutena. EUn työmarkkinat tarvitsevat kaikenlaista kokemusta, sellaistakin, joka kertyy vain pitkällä aikavälillä vuosien kuluessa. Työvoiman liikkuvuuden tulisi olla kaikkien EU-kansalaisten oikeus iästä tai muista seikoista riippumatta. Sitten kompromississa I, puhutaan koulutusjärjestelmistä, niiden keskinäisestä riippuvuudesta suhteessa työmarkkinoihin – koulutusjärjestelmien tulisi olla yhdenmukaisia tai johdonmukaisia ja ottaa huomioon työmarkkinoiden todelliset tarpeet. Tutkintojen tunnustaminen on tässä aivan olennaisen tärkeää. Ja myös sääntelynalaisissa ammateissa tutkintojen tunnust- vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää jos halutaan yhdentää talous- ja sosiaalipolitiikkoja EU:ssa. Kompromissi J. Siinä pureudutaan vieraiden kielten käyttöön. Aiemmin se on johtanut työntekijöiden, siirtolaistyöntekijöiden hyväksikäyttöön ja Tätä ei saa enää tapahtua. Kompromissi K. Se käsittelee tämän mietinnön perustaa, sillä siinä sanotaan, että EU tarvitsee työvoiman liikkuvuutta. Ja siinä mainitaan myös tuo prosenttiosuus eu kansalaisista, jotka työskentelevät oman kotimaansa ulkopuolella ja että tuo prosenttiosuus on edelleen kovin alhainen. Kompromissi L. Käsittelee jälleen tutkintojen tunnustamista ja ammattiosaamisen ja ammattipätevyyksien tunnustamista ja sitä, että niiden tulisi vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Tässä lyhyesti nämä kompromissit, jotka olemme saaneet aikaan. Kiitos. Merci, je vais ouvrir... Euh, Kiitos. Me käynnistämme keskustelun. Rova Blinkevich sai ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän mietinnön laadinnassa ja myöskin näistä kompromissitarkistuksista. Neuvottelut tekstistä, siis tästä kompromissitekstistä, tapahtuivat tavan mukaan äh, vaivoin poliittisten ryhmien välillä, kuten tapana on, mutta kuitenkin saimme aikaiseksi yhteisymmärryksen työolosuhteista, sosiaalidumppauksen ehkäisemisestä ja myöskin tarpeesta vahvistaa ammattipätevyyksien ja tutkintojen vastavuoroista tunnustamisesta. Se on hyvin tärkeää. Harmi kuitenkin, että emme onnistuneet sopimaan aikaisemmasta F-kompromissista, ja tässä haluaisin tukea Gabriel Simmeriä, joka ehdottaa että selkeästi mainittaisiin ammatit ja niille asetetut ehdot, esimerkiksi palkat ja työolosuhteet. Ja erityisesti mainittaisiin oikeus liittyä ammattiliittoihin, ammattiyhdistyksiin. Tämä on ensiarvoisen tärkeätä mielestäni, nimittäin jos haluamme, että liikkuvat työntekijät Euroopan unionissa voisivat saada yhtäläiset oikeudet eri EU-valtioissa. Ja muistuttaisin, että Libe-valiokunnassa huomenna äänestetään lausunnosta, työntekijöiden liikkuvuuden rohkaisemisessa ja olen siellä valmistelijana. Ja toivottavasti tässä valiokunnassa arvostetaan tätä yhtenä tärkeänä askeleena myötä vaikuttaa työntekijöiden liikkuvuuden edistämisen tiellä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Rova Christensen. Uh, Kiitoksia. Tässä meidän eh, varjostelemme ei ole paikalla ja hän on kipeänä, mutta hän halusi, että minä lukisin tämän viestin. Hän haluaisi kiittää esittelijöitä tästä työstä ja kaikista niistä kompromisseista, joita on luonnosteltu. Hyvin monet eh, jäsenten asiat on otettu mukaan näissä neuvotteluissa ja tähän mennessä hän on hyvin tyytyväinen työhön. Hän iloitsee tulevasta yhteistyöstä esittelijän kanssa, joten ilmeisesti täällä on muutama kohta, joista hän haluaa vielä edelleen neuvotella sitten, kun hän tulee pois sairauslomaltaan. Sitten Kristensen. Tak, fru øh, formand, og tak til øh, ordføreren, fordi at han har... Kiitoksia tästä, että me olemme tässä löytynyt hyvä tasapaino näihin kompromisseihin. Joten on tietenkin aivan itsestään selvää, että jonkinlaisia asioita tässä on, jotka liittyvät kollektiivisiin tai siis työehtosopimuksiin. Näistä kom- kommenteista me kyllä kuulimme, että kun on kysymyksessä mm, terveyspalvelut, eli tämä kompromissi F, niin, täällä oli hyvin paljon konkreettisia esimerkkejä. On todettu, että liikkuva työvoima, sillä ei ole ollut, ollut mahdollisuutta saada sairaalahoitoa. Jos joku putoaa tikkailta, niin silloin oli hyvin vaikeaa saada Eh, tätä hoitoa, koska tämä maksoi monia miljoonia Tanskan kruunuja. Ja tämähän johti sitten siihen, että ihminen ei edes saanut näitä asiakirjoja, joita tarvittiin. Työnantajanhan täytyy antaa nämä asiakirjat, joista, jotka liittyvät sairaanhoitoon. Kuinka tällainen asia voitaisiin ottaa kompromisseihin mukaan? On hyvin tärkeää, että rajojen yli liikkuvat ihmiset saavat myöskin vakuutukset. Monsieur Thomasman. Sitten seuraava. Ja Dank ähm, für die... Kiitoksia tästä. Minä olin Ekon valiokunnassa juuri ja siellä oli myöskin äänestys. Minulla on kysymys tähän 104 numeroon. Viime vuonna, kun me käsittelimme asiaa neuvotteluissa ja me ihmettelimme sitä, että mitä, mitä tapahtuisi ensimmäinen viidettä, kun liikkuminen vapautuu. Ja komissiolta pyysimme, pyysimme tästä tutkimusta. Minkälainen käsitys esittelijä on kohdasta 104? Miten me voimme näihin työmarkkinoihin suhtautua? Meillä on ollut siirtymäkausi eh, Saksassa. Me emme enää voineet sitä pidentää, mikä oli aivan oikein. Meillä on ollut eri, erinomaisia kokemuksia ja monethan pelkäsivät, että tämä vapaa liikkuvuus olisi ongelma, mutta näin ei ole, koska me tarvitsemme hyvin paljon työvoimaa Saksan työmarkkinoille ja me tarvitsemme myöskin koulutusmahdollisuuksia nuorille. Monet asiat on, on jo muutettu. Se, että miten komissio voisi tästä nyt tehdä tutkimuksen viimeistään vuonna 2012. Meidän täytyy kuitenkin tähän todellisuuteen sopeutua. Olisi hyvin kiinnostavaa se, että katsomme, että mitä me odotimme ja mitä siitä sitten seurasi. Ei oikeastaan ole kysymys mistään tutkimuksesta, vaan siitä, että on ollut tällainen ennakointi ja sitten katsotaan, mikä tulos oli ja sitten voimme jälkeenpäin sanoa, että vapaa liikkuvuus on hyvä, eikä se ole niin pelottava asia kuin ajateltiin. Tällainen viesti olisi hyvä saada perille. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Kiitos. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, minä en ole mitenkään osallistunut tähän keskusteluun enkä tarkistusten laatimiseen. Mutta ottaen huomioon se, mitä Euroopan unionissa tapahtuu ja minkälaisia uhkia on tähän Schengenin sopimukseen nyt kohdistumassa, en nyt haluaisi tätä ulottuvuutta tässä mainita. Mutta tietenkin nämä uudet asiat vaikuttavat työntekijöiden liikkuvuuteen. Miten työllisyysvaliokunnassa toimitaan? Niin minä kysyn esittelijältä, että miten tällaisella tarkistuksella Minä tiedän, että kaikki tulee meneen vain hyvin. Eräät jäsenvaltiot ovat sulkemassa rajoja. työntekijöiden osalta. Ehkä se nyt ei ole mitenkään ihmeellistä Euroopan kohdalla, mutta minä haluaisin, että komissiolta tulisi tällainen tiedonanto, joka olisi kohdennettu. Meillä on yksi viime vuodelta, mutta nyt pitäisi ottaa kantaa tähän uuteen tilanteeseen. Ja tässä tapauksessa ehkä tähän pitäisi palata. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you for raising... Uh Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että otitte esiin nämä periaatekysymykset, joista mekin olemme käyneet keskustelua yksi kerrallaan. Edustaja Brinkevichutte otti tässä esiin ongelmat, joita siirtolaistyöntekijöillä on ammattiliittoihin – liittymisessä. Minä olen edelleen sitä mieltä, että meidän ei tulisi tässä nostaa esiin yhtä oikeutta muiden yli tai yhtä työntekijäryhmää muiden yli, vaan puhua ylipäänsä perusoikeuksista yleisesti, eikä nostaa esiin esimerkiksi lakko-oikeutta tai oikeutta liittyä ammattiyhdistykseen. Olen käynyt hyviä keskusteluja edustaja Harkinin kanssa. Kiitoksia vielä tästä puheenvuorosta. Olen samaa mieltä edustaja Timorin kanssa. Terveydenhuolto. Evan edustaja Kristiansenin kanssa terveydenhuolto asioista. Ainakin mitä tulee näihin siirtolaistyöntekijöihin. Siihen tulisi löytää ratkaisu kollegamme edustaja Mann otti esiin tärkeän asian. Minä sanoisin, että tässä voitaisiin tehdä jonkinlainen uusi tutkimus, jossa tutkittaisiin näiden liikkuvien työntekijöiden vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin. Tutkimuksia on jo olemassa ja kokemustakin on jo kertynyt näistä asioista. Sanoisinpa, että me jo tiedämme muutamankin asian siitä, mitä tapahtuu ja mitä tapahtui, kun EUn työmarkkinoille tulee työntekijöitä muista maista. Otetaan esimerkiksi vaikka Britannian työmarkkinat. Sinnehän tuli aivan valtava määrä työntekijöitä ja paljon etukäteen pelättiin esimerkiksi puolalaisten työntekijöiden aaltoa, jonka piti hukuttaa alleen koko Britannian työmarkkinat. Sinne odotettiin jopa 300 000 työntekijää. Todellisuudessa tapahtui kuitenkin niin, että sinne tuli vain 30 000 työntekijää. Eli loppujen lopulta, loppujen lopuksi luku oli noinkin alhainen, vaikka se tuosta kyllä hieman suureni, mutta se ei johtanut minkään erityiseen sosiaalisiin ongelmiin, vaikka lehdistö jatkuvasti asiaa piti etusivulla. Periaatteessa me kuitenkin jo nyt tiedämme, että siirtolaisuus on hyvä asia. Siihen totta kai liittyy ongelmia, se on aivan selvää, se pitää myöntää. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne, kun mainitsitte sen, että meidän tulisi ottaa huomioon myös ne haitat, negatiiviset vaikutukset. Te, te sanoitte negatiiviset vaikutukset, mutta sano, minä sanoisin, että ne haitat, joita siirtolaisuuteen voi liittyä. Ongelmia siis on työntekijöiden liikkuvuuteen liittyen esimerkiksi Bulgarian ja Romanian kaltaisissa maissa. Siellä ollaan innokkaita hyödyntämään tätä oikeutta. Sanoisin kuitenkin, että kyse on enemmänkin tällaisesta näköharhasta ja asiasta, jota esimerkiksi oikeisto, poliittinen oikeisto nostaa jatkuvasti esiin ja käyttää omaksi hyödykseen – tässä mietinnössä tarkoituksena on kuitenkin nyt edistää liikkuvuusoikeuden käyttöä, eikä suinkaan rajata sitä tai kyseenalaistaa koko oikeutta. Lopuksi puheenjohtaja, te otitte esiin tässä erittäin tärkeän ongelman. Minä muotoilisin asian näin, tai tehän kysyitte, että kuinka siirtolaisuudesta Euroopassa voidaan puhua, jos Schengenin sopimusta ei enää ole. Minä olisin eri mieltä. Tällä hetkellä Schengenin sopimus on edelleen voimassa. Siitä varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Siirtolaisuuteen liittyviä aiheita ei kannata sekoittaa nyt poliittiseen keskusteluun. Olen huomannut, että Euroopassa yksi jos toinen, toinenkin hallitus on uhannut ryhtyä toimenpiteisiin, jotka rajoittaisivat työntekijöiden liikkumisoikeutta. Olen ottanut tämän asian esiin jo komission kanssa käytävissä keskusteluissa ja olemme samaa mieltä siitä, että tällaiset toimenpiteet olisivat EUn lainsäädännön vastaisia ja siksi sellaisia ei tulisi sallia. Kiitos. Merci beaucoup. Merci de cette réponse euh, extensive. Kiitoksia tästä tyhjentävästä vastauksesta. Me äänestämme kompromissitarkistuksista seuraavassa kokouksessamme, eli 15.16. kesäkuuta. Käytännössä 16. Ja siihen mennessä te varmastikin, eikö tästä ole lausuntoa? Siihen mennessä me varmaankin olemme voineet näitä eh, Libe- ja FAM-valiokuntien lausuntoja tutkia. Näin me pääsemme iltapäivämme kokouksen loppuun. Me jatkamme huomenna aamuna kello yhdeksän.